Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión con el último punto del orden del día que se refiere a la Global Economic Governance, cuyo ponente es el señor... No niin, hyvät naiset ja herrat, meillä on todella viimeinen esityslistan kohta nyt käsittelyssä. Herra Högmarkin kohta. Varjoesittelijät ovat myös paikalla ja voimmekin pitemmittä puheitta mennä asiaan, joten herra Högmark saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. On hienoa, että voimme nyt käydä tätä keskustelua. Ja aluksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita kaikista tarkistuksista. Ja kaiken kaikkiaan mielipiteeni tarkistuksista on, että poliittisesti katsottuna on aika helppo järjestää niistä kompromisseja. Ja tavoitteena niin on, että sen jälkeen kuin 27. päivä kesäkuuta on järjestetty kuuleminen, pidän huolta siitä, että voimme keskustella kompromisseista tärkeimmissä kohdissa varjoesittelijöiden kesken ja valmistelemme sitten syyskuun äänestystä valta, vali, heinäkuussa ja sitten valmistelemme täysistuntoäänestystä. Sitten näistä tarkistuksista. No, tämä yleisrakenne on se, että me tarvitsemme yhä enemmän globaalia yhteistyötä ja keskustelua ja globaaleja puitteita. Tätähän kutsutaan globaaliksi hallinnoksi. Meillä on G20-järjestelmä, joka on merkittävä järjestelmä, koska siinä on 20 suurinta maailmantaloutta. Eli tämä nyt on itsestäänselvyys, mutta on myöskin muita rakenteita, nousevat taloudet, BRIC-maat ja sitten on G7 ja G8 rakenteet, jotka ovat vähän vanhentuneita. Ja G20 rakenteet ovat tärkeimpiä rakenteita ja tämähän on tärkein foorumi. Siellä keskustellaan globaalista hallinnosta, miten hoidetaan kriisi, ja miten keskustellaan uusien puitteiden ja sääntöjen luomisesta globaalilta pohjalta. Mutta G20-järjestelmän heikkous on siinä, että siinä ei ole riittävästi avoimuutta eikä vastuuta eikä riittävästi universaalisuutta ja läpinä ja myöskin täytäntöönpanoa on puuttunut. Ja siksi mietinnössäni olen puhunut siitä, että jollain tavalla meidän pitäisi G20, mutta myöskin muita alueellisia rakenteita yhdistää kansainväliseen valuuttarahastoon, joka on olemassa oleva elin ja jossa on vastuullisuutta, avoimuutta, sitä voidaan parantaa, mutta myöskin tätä vaikutus, vaikutuksia ja meidän täytyy varmistaa se, että täytäntöönpano on luotettavaa ja uskottavaa. Kun käyn läpi näitä eri tarkistuksia, voin nähdä, että valtaosa tarkistuksista lähes kaikista ryhmistä, ei ehkä nyt ihan kaikista, mutta valtaosasta ryhmistä jollain tavalla liittyy näihin eri tasapaino- ja painotusongelmiin. Ja siksi uskon, että on aika helppo saada aikaan kompromisseja, kun seurataan tätä rakennetta. Mutta jonkinlainen uusi painotus tarvitaan, jotta saamme tuloksia. Ja jotta kaikki saadaan tyytyväisiksi. Ja Kluunan, Grimoson, Gulardin tarkistukset on aika helppoja ottaa mukaan ja ne ovat tärkeitä osia kompromisseja. Ja Lambert myöskin, no meillä on vähän erilaisia kantoja joissain asioissa ja tietysti meidän täytyy keskustella. Tämä me varmaan teitä ymmärtää, ainakaan minä en ole yllättynyt. Mutta no, elämä nyt on sellaista. Mutta yksi yllätys on se, että 22 ja 57 ovat aika helppoja hyväksyä. Siis tarkistukset 22 ja 57. Muista voidaan sitten keskustella vilkkaasti. Beres myöskin on laatinut tarkistuksia ja osan voin helposti hyväksyä. Merkkaamme plussa niihin. Näin voimme saada laajan konsensuksen tässä valiokunnassa. Tärkeimmät kohdat, tietysti kohta neljä. Siinähän käsitellään kansainvälistä valuuttarahastoa ja erityisiä nostoikeuksia. Ne, jotka haluavat olla mukana näissä erityisissä nostoikeuksissa, niitä täytyy olla muutettavia. Mehän tiedämme tämän Kiinan ongelman. Jos he haluavat saada valuuttansa mukaan näihin erityisiin nostoikeuksiin, olisi hyvä, jos voisimme korostaa sitä, että se pitää olla silloin vaihdettavissa – ja sehän on nyt yksi ongelma. Vaihdettava Kiinan valuutta, jos se saadaan aikaan, niin sitten on otettu tärkeitä askelia eteenpäin. No sitten rakenteellisimpia kysymyksiä siitä, miten kansainvälisen valuuttarahaston pitäisi muotoutua. No, tämä ehkä voidaan jättää myöhemmäksi, mutta ymmärrän nämä tarkistukset. Eli Meillä pitäisi olla epämuodollisia rakenteita, lähinnä G20, mutta myöskin muita alueellisia klustereita. Mutta kuitenkin täytyy varmistaa vakaus, uskottavuus, täytäntöönpano. Ja meidän täytyy nojautua kansainvälisen valuuttarahastoon eri tavoin. Ja miten se sitten tehdään, no siitä pitää sitten keskustella varjoesittelyiden kesken. Ja Peres, haluaisin sanoa, että nyt kun tulitte, että että ainakin kaksi tarkistuksista on sellaisia, joita voin ihan hyvin tukea. Ja olen iloinen voidessani sanoa näin, koska tämä ei aina pidä paikkaansa. No, taidankin päättää tähän. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, herra Högmarkia, hänen mietintöluonnoksestaan. Tämä ensimmäinen luonnos antoi oikein hyvän pohjan, jolle tämän työmme voimme perustaa. Ja ydinasiat ovat paikoillaan. Ja nyt voimme sitten aloittaa keskustelut kompromisseista, jotka toivottavasti tekevät tästä tärkeästä mietinnöstä entistä vahvemman. Lyhyesti näinä alustukseksi on todettava, että globaalistuminen on ottanut aimo harppauksia viimeisten 10-20 vuoden aikana ja edennyt niin, että nousevat taloudet ovat todella nousseet ja vahvistuneet ja maisema on nyt näiden muutosten jälkeen hyvin erinäköinen kuin aiemmin. Kuitenkaan emme voi unohtaa tätä elefanttia lasikaapissa. Ää, talousongelmat kulminoituivat aivan vähän aikaa sitten ja johtivat valtavaan lamaan, josta emme vieläkään ole päässeet yli. Valoa tunnelin päässä maailmanlaajuisesti ei vieläkään ole näkyvillä. Ja vaikka jotkut kehittyvät maat ovatkin äh, kehittyneet, jotkut ovat köyhtyneet entisestään ja epätasa-arvoa arvolta ei voi sulkea silmiään epätasa-arvolta, joka maailmantaloudessa edelleen vallitsee eikä köyhyydeltä. Tässä, niin kuin Högmarkkin totesi, Kyse on äh, institutionaalisista kehyksistä ja instituutioihin, toimielimiin ja kansainväliseen maailmanlaajuiseen päätöksentekoon liittyvät nyt nämä merkittävimmät uudistustarpeet. Ja meidän on päätettävä, minkälaista hallintoa ja päätöksentekoa tulevaisuudessa haluamme. Haluammeko, että G20 muuttuu niin kuin toiseksi YKksi, joka on vain keskustelukerho, jossa vain keskustellaan eikä koskaan päästä yksimielisyyteen yhtään mistään ja tuloksia ei saada aikaan vai haluammeko säilyttää sen äh, suurten, voimakkaiden maiden, äh, rikkaiden maiden kerhona, jossa köyhillä pienillä mailla ei ole sananvaltaa? Jos haluamme muutosta, niin miten sen toteuttaisimme? Ja miten järjestäytynyttä tämän toiminnan tulisi olla? Jos aina vaaditaan konsensusta, huippukokousten jälkeen tulee koko joukko lehdistötiedotteita, jotka ovat sanamuodoiltaan niin epäselviä, että niissä ei koskaan ole yksityiskohtia eikä ole minkäännäköistä seurantaa sen suhteen, että ovatko päätökset toteutuneet käytännössä vai eivätkö. Entä G20 rakenteellinen rooli liittyen IMFään, VTO, Maailmanpankkiin, OECDhen. Haluttaisiin nähdä näiden kansainvälisten toimielinten ja G20 välillä järjestäytyneempi kokonaisuus ja voimakas parempi sihteeristö. Kun kotisivua lukee, niin voidaan nähdä, että monilla kansainvälisillä järjestöillä on huomattavasti enemmän tukea, mutta G20 ei. Muuta kuin lehdistötiedotteita saattaa sitten, kun on tavattu. Sitten EUn rooli, se, että se puhuisi yhdellä äänellä, tätähän olemme halunneet korostaa. Näin ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kansainvälisessä ää, talousmaisemassa. Ei vaan EU puhuu monilla eri äänillä. Jotkut näistä äänistä ovat voimakkaita, toiset eivät. Meidän tulisi todella tässä mietinnössä painottaa sitä, että EU tarvitsee yhden selkeän äänen, voimakkaan äänen. Koko joukko kysymyksiä ylipäätään se, mitä Euroopan unionissa tapahtuu, epätasapainot EU:ssa ja kun epätasapainoista puhutaan, ne ovat aivan samoja. Ylijäämät yhtäällä, liialliset säästöt ja liian vähäinen kulutus ja kysyntä toisaalla ja vajeet alijäämät toisissa maissa, hyvin vähän säästöjä. Haluaisimme symmetriaa, haluaisimme yhdenmukaisuutta niin EU-tasolla kuin maailmanlaajuisestikin haluamme symmetriaa tämän epätasapainon sijaan. Ja näiden kahden osapuolen täytyy tehdä yhteistyötä toisen vähentämällä ja toisen lisäämällä kysyntänsä. Tämä koskee myös Kiinaa, Yhdysvaltoja, ja Euroopan unionia taas äh, omassa piirissään. Sitten vaihtokurssit. Haluamme niiden olevan, olevan avoimia, automaattisia, ilman että niihin puututaan, että kilpailua vääristetään, väännellään ja käännellään näitä vaihtokursseja, koska näin vain äh, epätasapaino lisääntyy. Haluamme uuden kansainvälisen rahajärjestelmän, joka toimisi tehokkaammin kuin nykyinen. Haluamme nähdä kerta kaikkiaan mitä varantoihin tulee. Ja joka tapauksessa haluamme myös johdonmukaista ää, talous- ja rahoitushallintoa, joka heijastelee tilannetta niin Atlantin yhdellä kuin toisellakin rannalla. Emmekä todellakaan halua toimielinten toimivan vailla suuntaan. Joten meillä on tässä koko joukko tehtäviä, jotka meidän on hoidettava ja maailma todella ansaitsee paremmat toimielinkehykset ja paremman päätöksenteon kuin mitä sillä tähän mennessä on ollut. Ja odotan kovasti keskusteluja Högmarkin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa ja olen aivan varma siitä, että yhteistyö sujuu aivan erinomaisesti. Kiitoksia. Puheenjohtajan mikrofoni. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Mä käyttäisin ehkä englannin kieltä, koska sillä kielellä olen tehnyt työtä myös esittelijän kanssa, joten puhun englanniksi. Haluan kiittää Högmarkia. En ollut täällä silloin, kun mietintöluonnos esiteltiin, eli kiitoksia tekemästäne työstä tämän mietinnön osalta. Mietintö on hyvin tasapainoinen ja harkittu, ja kun päätämme lopullisesta muodosta, meidän pitää ottaa huomioon myöskin kriisivaliokunnan työn tulokset, jotta parlamentti olisi mahdollisimman johdonmukainen. No, tässä tuli monta asiaa esille, en nyt ota kantaa kaikkiin, mutta muutaman kannan otan esille. Ensinnäkin olen täysin samaa mieltä siitä, että EU:ssa EUlla pitäisi olla paikka mahdollisimman monessa kansainvälisessä järjestössä. Kannatan myös sitä, että olisi euroalueella oma paikka IMFssä Tämä olisi hyvää politiikkaa. Euroalueella pitää olla yksi ääni, jos se haluaa saada äänensä kuuluviin globaalissa maailmassa. Sitten vaihtokursseista. No monet puhuvat uudesta rahajärjestelmästä ja meidän pitäisi käyttää erityisnosto-oikeuksia enemmän valuuttavarantojen osalta. Ja sitten näistä vaihtokursseista. Ehkä meidän pitäisi tuomita valuuttadumppaus johon esimerkiksi Kiina on syyllistynyt markkinoilla. Jos tätä ei oseta esille, se saattaa luoda paikallisia kannustimia muusi, muihin nouseviin talouksiin toimia samalla tavalla. Sitten kansainvälinen keskuspankkien järjestö olisi hyvä, kun valvotaan rahapolitiikkaa maailmanlaajuisesti, ja siksi tuen DAFin tarkistusta tästä asiasta sitten rahansiirtovero. Se olisi hyvä, kun halutaan vähentää julkista velkaa, mutta tuen sitä ainoastaan, mikäli tämä vero otetaan käyttöön maailmanlaajuisesti. Olen myöskin huolissani, niin kuin tässä valiokunnassa viime viikolla puhuttiin, Mario Draghi oli puhumassa täällä. Ja hän oli huolissaan epävakaudesta ja spekulaatiosta, joka saa, jota tämä uusi vero saattaisi aiheuttaa. Mutta aikaisemmissakin keskusteluissa en tue rahansiirtoveroa, mikäli se otetaan käyttöön ainoastaan Euroopan tasolla. Silloin ei saada haluttuja tuloksia ja silloin pääoma karkaisi Euroopasta. Eli tämä on kantani Ehkä meidän täytyy keskustella vielä tästä tämän mietinnön osalta, koska muissa mietinnöissä tämä on tärkeimpiä kohtia, joita täytyy käsitellä. Ja lopuksi vielä tuen sitä, että luottaisiin yhteinen koordinoitu rahoituspuitteisto Euroopan ja Yhdysvaltojen välille. Kiitos. Kiitos, edustaja Lambert. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Thank you for the, what I... Kiitos eh, esittelijä Gunnar, kun sinä sanot, että eh, emme ole samaa mieltä, niin eh, olen tyytyväinen. Jos me nyt jostain saammekin sovittua, niin olemme kyllä useimmista asioista eri mieltä. <clears throat> Me emme usko, että kauppa sinänsä tekee maailmantaloudesta kestävää tai eh, elämästä tällä planeetallamme kestävää. Eli en minä tässä halua nostaa raja-aitoja tai esteitä vain esteiden vuoksi. Ei, mutta minä en usko, että kauppa ilman tiukkoja sääntöjä on hyväksyttävä. Tarvitaan kauppaa kyllä, mutta tarvitaan peliin myös sääntöjä, koska tiedämme, että markkinat eivät ota huomioon monia ulkoisia tekijöitä, niin kuin niitä kutsutaan, jotka yleensä voivat olla esimerkiksi sosiaalista tilannetta heikentäviä tai ympäristön tilannetta heikentäviä. Eli ollaan tässä nyt hiukan eri linjoilla kuitenkin, Gunnar, mutta mutta kuitenkin varmasti tulet ehdottamaan koko joukkoa kompromisseja. Olen tehnyt kanssasi yhteistyötä muiden asioiden puitteissa ja nähnyt, että joskus saamme asioista sovittuakin. Muutama seikka, jonka halusin nostaa esiin. Olen ihan yhtä mieltä tästä maailmanlaajuisen taloushallinnon vaatimasta kaipaamasta yhdestä eurooppalaisesta äänestä. Mutta mitä tähän maailmanlaajuiseen taloushallintoon tulee, tiedämme kaikki, että sitä tarvitaan, mutta siitä ollaan vielä hyvin kaukana. Ja minua huolestuttaa, niin kuin Ramon tuossa juuri totesi, FTTstä, äh, transaktio maksusta. Mutta jos me haluamme äh, samat toimintaedellytykset ja ehdot kaikille, niin äh, en puhu nyt tässä yksinomaan FTTstä, mutta Euroopan eh, historia ja jo aiempi maailmantalouden eh, järjestys, jonka Bretton Woods-sopimus loi, osoittavat, että itse asiassa joskus ei odotella maailmanlaajuista taloushallintoa, vaan käynnistetään tällainen halukkaiden koalitio. Mitäpä muuta Eurooppakaan on. Eurooppa eh, tekee asioita, joita muut eivät tehdä, te, halua tehdä ainakaan vielä. Eurooppa luopuu itsemääräämisoikeudesta tai maat luopuvat itsemääräämisoikeudesta tietyissä asioissa, joiden katsomme hoituvan parhaiten yhteisen edun nimissä. Ja näin ollen yhteyttä maailmanlaajuinen taloushallinto on toki toivottava tavoite, mutta toisaalta älkäämme kuvitelko, että sitä nopeasti saadaan jaloilleen. Kaikki tiedämme, miten vaikea Doha on ollut, VTO-sopimukset ylipäätään. Tiedämme, että G20 on anteeksi nyt vain, lähinnä tyhjä kuori. No hyvähän se on, että näitä kokouksia järjestetään, mutta ei niistä mitään todellista poliittista konsensusta ole tulokseksi saatu. Tässä on epäonnistuttu. Yhdysvallat tykkää yhtä ja Kiina toista. Ja kun eurooppalaiset ryhtyvät tiukkoihin talouden kiristys ilmastotoimiin, Kiina tuhlaa ja niin edelleen. Kaikki tekevät ihan mitä lystää omalla maailmankolkallaan. Eli älkäämme nyt pettäkö itseämme, että G20 voisi todellista maailmanlaajuista taloushallintoa jotenkin korjata. Tästä tulee pitkä prosessi, eikä sitä voi korvata mitenkään muuten, siis toimimalla esimerkiksi EUn neljän seinän sisällä. Ja kun puhutaan EUn yhteisestä taloushallinnosta, niin mehän emme ole jääneet odottamaan maailmanlaajuista taloushallintoa, vaan pyrimme etenemään. Ja mitä tulee volatility, uh, we are still witnessing that and I mean... Edelleen kun puhutaan esimerkiksi hyödykemarkkinoista ja puhutaan vaikkapa elintarvikemarkkinoista, me tiedämme, että elintarvikkeiden hinnat ovat todellinen asia. Ja mitä tulee kehittyvään maailmaan, niin äh, jos haluamme, että tämä yhteinen taloushallinto saa jonkinnäköisen oikeutuksen kaikkein köyhimmiltä maailmassamme, niin... Silloin täytyy varmistaa, että tähän asiaan puututaan. Koska silloin osoitamme, että globaali taloushallinto on myöskin heidän etujensa mukaista, eikä pelkästään teollistuneen maailman etu. Ja jotain pitää tehdä pääomavirtojen suhteen. En nyt sano taaskaan, että pitäisi perääntyä kansallisille pääomamarkkinoille, vaan nyt on nähty, millaista avoimuutta kansainvälisellä pääomamarkkinoilla on, kun ajatellaan kaikkia järjestelmiä. Enkä nyt muista, miten englanniksi sanotaan, mutta kun esimerkiksi laivassa on eri osastoja, nyt meillä on paljon tilaa rahdille, siinä on, mutta jos siinä on yksi reikä, niin sitten laiva uppoaa, ja tämä laiva on siis maailman talous. Eli meillä pitäisi olla vesitiiviitä osastoja, jotta voimme pelastaa laivan silloin, kun jollain osastolla on suurempi ongelma. Ja jotain pitäisi tehdä pääomavirroille. Ja asia, joka mielestäni oli hyvä, on se visiitti, joka oli tänä aamuna. Bermudan pääministeri kävi täällä. No siis tämä nyt oli vitsi. En halunnut tänä aamuna vitsailla, mutta kun joku sanoi, että ihmiset tulevat Bermudalle, koska me olemme kansainvälinen talouskeskus, rahoituskeskus. No varmaan on vähän muitakin syitä. Ja jos veronkierrolle ei tehdä mitään, ja nyt katson liberaalien puoleen. Jos te todella olette vakavissaan sen suhteen, että veropainetta vähennetään, olette varmaan samaa mieltä siitä, että ensin pitää välttää veron kiertoa. Koska jos verot maksetaan, niin sitten niitä ei tarvitse nostaa. 300 miljardia menee veron kierrossa sivusuun vuosittain, usein EUn ulkopuolella, joskus on sisällä. Ja jos osa tästä saataisiin takaisin, ei nyt ole typerä 0 prosentin veronkierto mahdotonta. Siihen tarvittaisiin epädemokraattisia toimia ja rikottaisiin kansalaisvapauksia, mutta jos veronkierto voidaan huomattavasti vähentää, silloin julkisista budjeteista tulisi paljon kestävämmät. Ja kun ajatellaan globaalia taloushallintoa, tämä on hyvin keskeinen kysymys. Ja sitten täällä on hyviä tarkistuksia, odottelen mielenkiintoista keskustelua ja toivon mukaan samaan aikaan hyvän sopimuksen tai sitten joistain kohdissa olemme eri mieltä niin kuin yleensäkin täällä parlamentissa. Merci, Philippe. Kiitos Filip. Rouva Beres, olkaa hyvä. Merci, monsieur le, le président. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Hy, hyvä esittelijä, anteeksi, että en päässyt tulemaan ihan ensi alkuun kuulemaan tätä esittelyä tarkistuksista, mutta ymmärrän, että tuetaan kahta nel, minun neljästä tekemästäni tarkistuksesta, eli ei ole liian suuria vaikeuksia. Mutta tässä minulle, minun pieni sisäinen ääni sanoi, että täällä puhutaan tarkistuksesta 3661. No, jotta voisimme mennä itse aiheeseen suoraan, voisin sanoa, että tässähän on yhteneväisyyttä näiden neljän tarkistuksen välillä. Ei se tarkoita sitä, että jos Pervans Perez on kiinnostunut luottoluokituslaitoksista, että siellä lymyilee piru jossakin siellä takani. Näiden tarkistusten logiikka on se, että siinä on kyse hyvin erityisaiheesta keskustelussa, josta teillä on vastuu ollut jo heti sen jälkeen, kun tämä, tätä lähti, lähdettiin työstämään tässä valiokunnassa. Se on hyvin aktuelli kysymys myös. Jos ajatellaan maailmanlaajuisesti asiaa tietotekniikan aikakautta, meillä on erittäin huipputeknologiaa tekni, teknologiaa käytettävissä. Kun te huomispäivänä lähetätte kirjatun kirjeen Bermudalle tai kun te tilaatte internetistä jonkun mutterin, joka on tehty Taivanilla, niin te voitte tunti tunnilta seurata tämän tuotteen kulkua etenemistä. Tiedätte millä hetkellä teidän tilauksenne on kirjattu, millä hetkellä paketointi on tapahtunut, milloin tämä lähetys on astunut laivaan. Mutta pääomaliikkeistä ei valitettavasti ole näin, vaikka uusi teknologia voisikin tässä olla hyödynnettävissä. Näin ollen yhtäältä Yhdysvalloissa, kun puhutaan tästä niin sanotusta Dodd-Frank-paketista, niin siellä on myös valtuudet parantaa tilannetta ja saada parempaa luettavuutta pääomien liikkumisten jäljitettävyydestä. Esimerkiksi silloin, kun on yritysjohtajat kokoavat yritysneuvoston päälle, niin ei voida mitenkään saada selville, ketkä ovat pääomien omistajia. Eli tässä pitäisi, tässä pitäisi luoda uudenlaista yritysstrategiaa. Mutta amerikkalaiset ovat käynnistäneet tämän luettavuus- jäljitettävyysstrategian pääoman liikkeistä. Ja se voisi olla erittäin hyödyllistä muillekin. Eurooppalaisena meidän, eurooppalaisena meidän pitäisi kuitenkin varoa, että me joudu ihan samaan tilanteeseen. Öö, silloin, kun on kyse tilinpidosta. Jos ajatellaan maailmanlaajuista tilannetta, niin emme, ei sitä voida siirtää niin vain kansalliselle tasolle, mutta tässä on kuitenkin kysymyksessä globaali ongelma. Jos halutaan jäljittää, jos me haluamme jäljittää kirjanpitoa, tilinpitoa, kyllä me voimme jäljittää sitä maailmanlaajuisesti, mutta meillä pitää olla siihen kansainväliset normit. Mutta Eurooppa ei ole kyllä hypännyt mihinkään nopean junaan. junaan. Amerikkalaiset etenevät omalla tontillaan ja jonakin päivänä tulevat meille, että pääoman liikkuvuutta voi jäljittää näin ja näin ja näin, ja voivat ne määritellä, mitkä ovat heidän norminsa standardinsa. Eli meidän pitää löytää muita keinoja toimia. Sen takia minä ehdotin tässä tarkistuksessa 161 ja olen iloinen, jos voitte tukea sitä. Mutta toinen huomioni on se, että puolustaisin tarkistuksia 37 ja 177. Nämä muut tarkistuspaketit tai, tämä tarkistuspaketti liittyy vähän toiseen asiaan, mutta ei ole ei olla tarpeeksi panostettu tähän kysymykseen, ei olla yksityiskohtaisesti panostettu tähän, koska tässä on kyseessä paljon suuresta rahasummasta. Ne, jotka ovat ryhtyneet todelliseen työhön tällä alueella ja ovat sitten yksityistäneet sitä, joka pitäisi kuulua julkisen sektorin piiriin, ennen kaikkea informaatiota, tietoa. Tässä on kyse ennen kaikkea luottoluokituslaitoksista. sen takia se on niin painavan tärkeä. Eli pitäisikö se uudestaan työstää, mutta luottoluokituslaikosten rooli on niin tärkeä, mutta voidaanko välttyä mainitsemasta niitä, koska toinen täydentää toista. Ja, mutta se, mitä herra Tremols, Tremos sanoi, sanoi, niin minä voisin vittää niitä vähän vielä pidemmälle, mitä meidän mm, parlamenttimme voisi hyväksyä kriisivaliokunnassa – koska asiat voivat olla hyvinkin erilaisia nähtynä eri tavalla valiokunnasta toiseen, vaikka me emme, me emme me saa tätä yhdessä päivässä laadittua tätä maailmantadollin hallintaa. Mutta meillä pitäisi kuitenkin olla globaali hallinto, joka olisi integroitu sillä tavalla, jossa voitaisiin huomata G20 heikkoudet. En puhu tässä pidemmin, koska mehän tunnemme ne kaikki. Kollega siihen jo viittasi äsken. Mutta jotta pääsisimme tästä vähän lapsenomaisesta vaiheesta yli. Maailmanlaajuisessa hallinnassa meidän pitäisi kytkeä G20 sykliseen taloudenhallintaan, jota on laadittu jo vuosien saatossa, ei ainoastaan vain IMFn puitteissa, vaan jo YK piirissä. Tästä kohdasta vieläkin kerran kriisivaliokunnan päätelmät antavat meille mahdollisuuden mennä vieläkin pidemmälle. Toinen kattava kommentti pääoman liikkeistä. Tässäkin on kriisivaliokunnan mietinnössä me sanomme, että valvonta toimielinten ei pitäisi tyytyä vain tarkkailemaan vakauden palautumista rahoitusmarkkinoilla – vaan pitäisi tarkastella niiden toimintaa suhteessa makrotalouden tavoitteisiin. Jos liikkeet vain vaarantavat makrotalouden tasapainon tilaa, niin silloin jonkun pitäisi vetää hälytyskellosta. Tämä on todella IMFn rooli, mutta kyllä siitäkin voitaisiin keskustella enemmän. Viimeisin kolmas aspekti, jonka mainitsin, pyydän anteeksi, en pysty tässä käymään läpi ihan kaikkia tarkistuksia, mitä ajattelin, että on vähän vaikea puhua maailmantalouden hallinnasta, jos samanaikaisesti ei puhuta instituutiosta, joka, joka, jolle kuuluu itsesääntely tai yksityinen sektori. Ajattelen tässä Baalin komiteaa, Baselin komitea, mutta mielestäni lopputeksti meidän päätöslautelmassamme pitäisi heijastaa myös näitä instansseja, koska ne kuuluvat tähän maailmantalouden hallinnan pakettiin. Kiitos. Kiitos, Pervanche. Ivo Strajek. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. En ole varjoesittelijä, mutta Said Kamal pyysi minua käyttämään puheenvuoron. Hänellä on muita sitoumuksia. Hän on äänestämässä toisessa valiokunnassa tällä hetkellä, joten äh, minun on ilo nyt käyttää puheenvuoro hänen nimissään. Aivan ensiksi haluan kiittää ECR-ryhmän puolesta äh, kollega Högmarkia hänen tekemästään kovasta työstä Äh, henkilökohtaisesti olen hyvin iloinen siitä, että tällainen järkevä, tällainen äh, arkaluontoinen mietintö on järkevän henkilön käsissä, juuri Gunnar Högmarkin käsissä, erinomaisissa käsissä. On mukava tehdä yhteistyötä kanssasi. Ensinnäkin Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että me voisimme ja meidän tulisi käyttää IMFää entistä paremmin. Sehän on äh, virallinen maailmanlaajuinen äh, toimielin, jolla on perussäännöt sekä toimintaa linjat, joten olemme tästä Gunnaren kanssa samaa mieltä. Olemme aika varovaisia ylisääntelyn suhteen, mutta kun tuossa tämän päivän kokouksen aluksi sinua kuuntelin, niin äh, olemme varmasti, jos emme täysin samoilla linjoilla, niin hyvin pitkälti kuitenkin samoilla linjoilla sen suhteen, mitä raskaaseen sääntelyyn ja sen vaaraan tulee. Korostaisin, että Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin osuus maailmankaupasta yhteensä on lähes 40 prosenttia ja maailman BKTstä lähes 50 prosenttia. Joten näin ollen nämä ovat hyvin tärkeitä toimijoita ja tämä tulisi ottaa huomioon ja muistaa. Ja tulisi käyttää kaikkia olemassa olevia, ja tässä nyt korosta vielä kaikkia olemassa olevia välineitä, kuten esimerkiksi ää, Atlantin ylittävän vuoropuhelun välineitä, joita meillä on. IMF ja G20 voisivat kuulla menestyksekkäitä talouksia, kurinalaisia talouksia entistä enemmän. Tämä, tässähän viime kuukausina ja vuosina on kyllä opittu kovia läksyjä. ette varmaankaan ylläty, kun totean, että olemme aika epäileväisiä ja hyvin varovaisia tämän kansainvälisen transaktiomaksun ja kaikkien muidenkin ylimääräisten ja lisäverojen suhteen. Olemme erittäin pidättyväisiä, emmekä mitään tällaista tule tukemaan. Tässä joitain meidän huomioistamme. Kiitos vielä kerran kovasta työstä Gunnar. Thank you, Mr. Mr. Klute, please. Edustaja Klute, olkaa hyvä. Ja, Ich bin auch nicht... Kiitoksia. Minäkään en ole varjoesittelijä, vaan meidän ryhmässämme se on Portas. Mutta hän nyt ei tänään päässyt paikalle. Tähän antoi minulle muutaman huomion, jotka hän pyysi minua esittelemään täällä hän teki nämä englanniksi ja minäkin luen nämä nyt englanniksi. Ja sitten vielä muutama oma huomio. Eli se, mitä Mikkel nyt on kirjoittanut ensinnäkin, katsomme, että epätasapaino johtuu siitä, että kilpailua ei ole riittävästi talouksien välillä, ja me katsomme, että kilpailukyvyn pitäisi olla taloudessa tärkein asia. Mikäli kilpailu ei ole riittävästi, se ei ole syy, vaan seurausta sillä, että taloudessa vahvin voittaa. Johdantoisen kappaleessa ja kohdassa 13 Gunnar korostaa, kuinka hyvä vapaakauppa on kehitykselle. Me katsomme, että vapaakauppa on protektionismimalli kaikkein rikkaimmille ja kehittyneimmille talouksille, jotka vievät tuotteita, joiden osalta niillä on enemmän etuja. Meillä pitää olla strategia, joka pohjautuu reilulle kaupalle – siellä tuetaan niitä, jotka tarvitsevat tukea. Se ei ole protektionistista. Siinä halutaan saada aikaan koordinointia, jossa vajeet ja ylijäämät ovat osa samaa ongelmaa. Siinä torjutaan kilpailua, joka pohjautuu veronkierrolle ja alaisille palkoille. Toinen asia, josta olemme eri mieltä, liittyy institutionaalisiin kysymyksiin. Gunnar haluaisi IMFlle antaa maailman hallinnon, mutta tässä G20, G7 ja G8 rakenteessa oli riittävästi demokratiaa, mutta se, että tämä pankkijärjestelmä saisi hallinnon käsinsä, se samalla näille maille, joilla on ongelmia, se ei noudata demokratian sääntöjä, jotka pohjautuvat valtioiden väliselle tasa-arvolle. Maailmanlaajuinen koordinointi pitäisi hoitaa YK alaisuudessa ja sen talous- ja rahoitusneuvostossa. Meidän pitää edistää hyvää sopimusta, joka pohjautuu makrotaloudellisille ja ympäristöindikaattoreille. Tässä siis Miguelin huomiot. No itse vielä lisäisin, että minulle on erityisen tärkeää, että tarkoitus 69, siinähän kyse on raaka-aineiden keinottelulle. No, tästä on jo puhuttu. Haluaisin vielä korostaa, että milloin on tärkeää, että tästä saadaan aikaan kompromissi, tai ainakin enemmistö parlamentista voisi sitä tukea. Mielestäni tämä on aihe, joka ainakin lehdissä, jota minä olen lukunut, on yhä suuremmassa roolissa. Kun viimeksi neuvottelimme tästä Pangierin kanssa, tästä puhuttiin silloinkin, ja mielestäni nyt on aika että me käsittelemme tätä asiaa ja mielestäni olisi hyvä, jos tästä asiasta saataisiin aikaan järkevä kompromissi. Kiitos. Thank you, Mr. Klut. Kiitos, edustaja Klut. Ja nyt saa puheenvuoron komissio. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Hyväksymme monet uh, esittelijän suosituksista ja myös äh, tarkistukset äh, monilta osin selve, selkiyttävät asiaa. Kuitenkin institutionaalisten kysymysten ja substanssin välillä on ero, ja kun taloushallinnosta puhutaan, siitä tulee puhua äh, G20 puitteissa. Ja joka tapauksessa kestävä kasvu ja muut kysymykset ovat sellaisia, että tämänhetkisessä valuutajärjestelmässä ei ole tasausmekanismeja ja siksi katsomme, että kansainvälisen yhteistyön parantaminen IMFn ja G20 puitteissa on äärimmäisen tärkeää. Mitä tulee volatiilien, muuttuvien valuuttavirtojen ohjaamiseen. Tästäkin G20 puhutaan ja juuri näiden pääomavirtojen hallinnoinnista on sovittava. Kuitenkin katsomme, että pääoma virtojen valvonta on mm, aivan viimeinen keino näiden ää, valuuttavirtojen sääntelyn tulee ennen kaikkea olla makrotalouden toiminnan käsissä. Ja meidän on joka tapauksessa hyödyt ja riskit saatava paremmin tasapainoon, mitä tähän monenväliseen moninapaiseen järjestelmään tulee. Me olemme G20 välittäneet omia kantojamme, jotka ovat hyvin pitkälti tämän mietintöluonnoksen kanssa samoilla linjoilla. Rouva Beres viittasi G20 ja YK ja niin kuin todennäköisesti tiedät, sitten YK on käynnistänyt keskustelut. Se sai 65 94 päätöslausuman kautta yleiskokoukseltaan tähän toimivallan ja samoin nämä äh, muut tahot ovat asiasta keskustelemassa ja Santiago de Chilessä elokuussa YK YK järjestää konferenssin äh, maailmanlaajuisesta taloushallinnosta. Ja mitä tulee toimielin kysymyksiin, ehkäpä lopuksi vielä joitain huomioita komission panokseen liittyen, mitä tähän talouspoliittiseen keskusteluun tulee. EUn näkyvyys kansainvälisillä areenoilla on hyvin tärkeä ja olisi tärkeää, että EU voisi puhua yhdellä äänellä. Tämä voisi olla aivan ratkaisevaa. Niin kuin tiedätte, eh, IMFssä EKP on vain tarkkailijana ja muillakin kansainvälisillä areenoilla, joilla eh, asioita keskustellaan EUn edustusto ei suinkaan ole parhaalla mahdollisella tasolla. Ja kun Lissabonin sopimus nyt on astunut voimaan, sehän antaa tiettyjä mahdollisuuksia, mutta ei vielä paranna EUn toimintamahdollisuuksia, vaan haluaa pikemminkin säilyttää nykyolotilan ennallaan. Komission jäsen Rehn kesäkuun alussa totesi, että EUn, YK ja Yhdysvaltain yhteisen edun nimissä EUn tulisi saada ainakin IMFn puitteissa yksi istuin yksi edustus. Ja EUn lainsäädäntö talousvalvonnan ja taloushallinnon suhteen tällähän hetkellä neuvosto ja parlamentti ovat tätä lainsäädäntöä uudistamassa, niin tätä kautta tulisi tarjota entistä paremmat toimintaedellytykset juuri esimerkiksi sopimuksen artiklan 17 tarkoittamalla tavalla. Kyse on sisäisestä toimivallasta ja on helppo tätä kautta ehdottaa uutta edustustoa, joka liittyy siis Lissabonin sopimuksen artiklan 17. Niin kuin näette, Seuraamme parlamentin keskustelua hyvin läheisesti. Kyse on hyvin arkaluontoisesta asiasta ja me olemme aina valmiit tekemään yhteistyötä esittelijän varjoesittelijöiden valiokunnan kanssa ja olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että Ekon järjestää 27. kesäkuuta maailmassa taloushallinnosta kuulemistilaisuuden. Ja jos tarvitsette jotain lisätietoja, ne mielellämme teille toimitamme. Kiitos. Thank you now. I give the floor again to the rapport. Nyt annan puheenvuoron taas esittelijä. esittelijälle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia näistä eri kannoista. No, pari yleistä huomiota. Mielestäni on tärkeää, että keskustelemme siitä, mitä haluaisimme saada tästä prosessista oikeasti. Mihin me haluamme, että tämä globaali hallinto johtaa. Joskus kun puhutaan tästä globaalista hallinnosta, jotkut kollegat ehkä viettävät maailman taloushallinnosta, mutta se nyt ei koskaan tule toteutumaan. Eli silloin menetetään mahdollisuus vaikuttaa asioihin, joihin voidaan vaikuttaa. Eli on tärkeää, että keskitymme niihin asioihin, jotka voidaan toteuttaa, jotka voidaan saada aikaan globaalisti. Toinen asia. Joskus, kun puhutaan maailmantaloudesta, minusta vaikuttaa siltä, että jotkut kollegat näkevät viimeiset vuosikymmenet katastrofina. Mutta se ei pidä paikkaansa. Viime vuosikymmenet maailmantaloudessa ovat olleet valtava muutos parempaan – ja tämä on osa ongelmaa. Skikluna tämän mainitsi aikaisemmin. Ja osa ongelmista, joita tällä hetkellä on, liittyvät siihen, miten nopeasti maailmantalouden rakenteet ovat muuttuneet. Koska ei ole kauaa vielä siitä, kun maailmantalous oli Yhdysvallat ja Länsi-Eurooppa, ja monet kansainväliset instituutiot pohjautuvat näille alueille. Nyt puhutaan Maailmanpankista ja IMFstä esimerkiksi. Maailmanpankin johtajana pitäisi olla amerikkalainen IMFM johdossa eurooppalainen. Se oli tyypillistä siihen aikaan, mutta nyt ajat ovat muuttuneet ja yleisesti ottaen se on hyvä asia, mutta se luo meille uusia haasteita ja meidän täytyy puuttua näihin. Skikluna totesi, että se mitä on nähty näissä asioissa on rahoitusmaailman romahdus. Ja mitä voidaan sitten tehdä maailman hallinnolle, jotta tämä voidaan välttää tulevaisuudessa. Tähän meidän tulisi keskittyä. Ja sitten kun keskustellaan siitä, mitä asioita nyt hoidetaan, no ylijäämien syyt pohjautuvat talouden alijäämiin, koska ylijäämää ei voi olla ilman alijäämää. Ja nämä alijäämät usein johtuvat kansallisesta politiikasta, no ei aina, mutta hyvin usein. Jos katsotaan Yhdysvaltojen taloutta, totta kai siellä on ollut hyvin löysää valvontaa ja se vaikutti Yhdysvaltojen talouden alijäämään ja sitten taas Kiinan ylijäämään. Ne liittyvät toisiinsa. Ja tältä kannalta nähtynä mielestäni on tärkeää, että globaalisti meillä on puitteet ja säännöt, jotka liittyvät rahapolitiikkaan, sen suhteen, miten ne vaikuttavat talouteen muualla, ja myöskin valuuttakurssit. Ja tietenkin julkinen talous ja alijäämät. No mehän tiedämme, että ne vaikuttavat toisiin. Eli tätä nyt ei tarvitse eu edes toistaa. Eli nämä ovat ydinkysymyksiä, ja mielestäni meidän täytyy puuttua näihin kysymyksiin enemmän kuin toisiin. Ja sitten sitten voimme keskustella eri instituutioista ja no, oikeudenmukaisuuden vuoksi kaikki instituutiot, muodolliset ja epämuodolliset, niillä on hyviä ja huonoja puolia. YK mainittiin täällä. No kun ajatellaan nyt tätä maailmanlaajuista taloushallintoa, se nyt ehkä ei ole sopivin foorumi. Varmaan jotain vastaavaa voitaisiin miettiä YK ihmisoikeus komitealle. Se, siinäkin vastaava toiminta olisi katastrofi. Mutta IMF nyt vastaa parhaiten tällaista universaalia tahoa. Ja meidän täytyy miettiä, miten näitä olemassa olevia rakenteita käytetään. G20 on tärkeä, koska siinä on mukana tärkeitä talouksia. Mutta täytyy muistaa, että tässä on aika mielivaltaisesti valittu Ruotsi ja Malta eivät ole mukana G20-järjestelmässä, mutta se nyt ei ole ainoa ongelma. Tässä on mielivaltainen valinta, koska jotkut taloudet voisivat olla siellä, vaikka eivät ole, ja taas siellä on mukana sellaisia valtioita, jotka voitaisiin jättää pois. Ja sitten voidaan miettiä, mikä on merkittävä talous, vain siksi, että se on suuri tai ollut suuri talous. Miksei käytä nyt hyväksi näitä nousevia tai nousseita talouksia? Tai miksei olisi erityispainotus niissä talouksissa, joita on hoidettu hyvin verrattuna niihin, jotka ovat huonosti hoidettuja? Eli tässä on nyt ongelmia, joista vältetään keskustelua, mutta G20-järjestelmä on merkittävä, mutta täytäntöönpanossa on havaittu ongelmia, Esimerkiksi kun on tehty päätöksiä, tässä puhuttiin veroparatiiseista ja joistain muistakin asioista, tai sitten pääomavaatimuksista tai muista asioista. Ja jos nyt voidaan yhdistää G20, IMF ja kaikki muut klusterit, niin se olisi hyvä saavutus. Varmaan emme onnistu jos me haluamme säännellä taloutta, mutta onnistumme kyllä, jos haluamme, että on puitteet ja säännöt taloudelle. Tässä on ero, joka on pidettävä mielessä. Haluaisin kiittää kaikista puheenvuoroista. Kiitän valiokunnan puheenjohtajaa siitä, että vihdoin tätä keskustelua voitiin käydä valiokunnassa. Tätä oli odotettu, mutta hyvä, että sitä voitiin tänään käydä. Kiitos. Puheenjohtaja mikrofoni. Halusin ilmoittaa teille, että maanantaina 27. päivä kello 16 iltapäivällä meillä on julkinen kuulemistilaisuus tästä aiheesta. Niin ne kutsuvieraani, jotka te varmasti jo tunnette, tulemme äänestämään tässä valiokunnassa 19. syyskuuta, jotta olemme valmiita äänestämään täysistunnossa – lokakuun ensimmäisessä istunnossa. Jos ei ole mitään vastustavia, niin, niin tämä varmasti sopinee esittelijälle. Any other business? Onko muita asioita? Jos näin ei ole, niin seuraava kokous on ensi maanantaina 27. päivä kesäkuuta kello 15. Ja näin olemme käsitelleet tämän aiheen kokouksen loppuun.